przewodniczący. Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Kiitos. Kiitos puhemies. Haluan kiittää tilais tässä nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitän erityisesti varjoesittelijöitä eh, hyvin eh, sitoutuneesta työstä myös kompromissitarkistuksiin. Haluan kiittää professori Krasna Lemskiä eh, lausunnostaan liittyen tähän kulttuurivaliokunnan työhön. Ja haluan todella kiittää kaikkia kollegoita tarkistuksista. Teidän panoksen etenkin tästä tekstistä huomattavasti paremman ja kattavamman. Kun puhutaan osaamisen edistämisestä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, niin tässä erityisesti keskitytään siihen, että nuoremme vastavalmistuneet tulee entistä paremmin valmistella työmarkkinoiden työmarkkinoihin kypsiksi. Ja tässä todella tarvitaan sellaista työtä, jossa nuoret ovat kaikilla tavoin mukana, jotta heidän asemansa työmarkkinoilla vahvistuisi. Täällä puhutaan myös PK-yritysten roolista. PK-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä uusien työpaikkojen luomisprosessissa. Ja kun puhutaan osaamisen edistämisestä, niin luonnollisesti yrittäjyys ja yrittäjähenkisyys on tässä äärimmäisen tiiviisti mukana. Me puhumme nyt tällaisista esimerkiksi uusiin teknologioihin, niiden käyttöön liittyvistä avaintaidoista ja kuinka tärkeää on saada käytännön kokemusta harjoitusta, harjoittelupaikoista, oppisopimuskoulutuksesta ja niin edelleen. Elinikäinen oppiminen tulee myös muistaa sekä se, miten tärkeää on päästä esteistä, joita koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen ja lisäkoulutukseen liittyy. Tämänhetkiset mahdollisuudet esimerkiksi työssä, työpaikalla oppimisen suhteen ovat puutteelliset. Sitten täytyy puhua heikossa asemassa olevista nuorista, köyhistä, Ähm, maahanmuuttajataustaisista ja vammaisista nuorista. On äärimmäisen tärkeää taata myös näille ryhmille mahdollisuus vahvistaa taitojaan, erityisesti mitä tulee ammatillisiin taitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Tässä tekstissä keskityn siihen, että nuorten potentiaali tulee saada käyttöön Ajatelkaa, minkälaista heidän elämänsä on näinä teknologian kehittymisen aikoina verrattuna aiempien sukupolvien elämään. Ja juuri tästäkin syystä nykynuorten tilannetta ei ehkä aivan täysimääräisesti ole ymmärretty. On todella tärkeää investoida sellaisiin ohjelmiin, jotka eh, helpottavat eh, sitä, että mm, työnantajat ja muut palvelut eh, ymmärtävät nuortemme täyden potentiaalin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän työmme johtaa tehokkaampaan työhön nuortemme puolesta, heidän osaamisensa edistämisen puolesta työmarkkinoilla. Toivon, että tämä inspiroi myös jatkossa. Dramaattiset nuorisotyöttömyysluvut Euroopassa äh, vaarantavat äh, tulevaisuuden. Kiitoksia. Kiitokset äh, edustaja Plura. Nyt puheenvuoron saa Novako, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä, niin aina sanotaan, että nuorten pitäisi tehdä niin tai näin. Ja nuoret eivät tarvitse neuvoja, vaan nuoret tarvitsevat tukea. Ja EU EU ei ole riittävän iso kaikille näille kyvykkäille yrittäjille. Ja senpä takia Erasmus-ohjelman pitäisi olla maailmanlaajuinen ohjelma ja tämän pitäisi olla todellakin laajempi kuin eurooppalainen ohjelma. Bulgarialaiset, kroatialaiset, saksalaiset kilpailisivat kiinalaisten, venäläisten, amerikkalaisten kanssa – nuorten pitäisi pystyä käyttämään omaa kieltään näissä ohjelmissa, Facebookissa, Twitterissä eikä työvoimatoimistoissa. Minä olen kuullut, että minun sukupolveni on menetetty sukupolvi. Ei ole totta. Älkää tätä näin sanottu, koska me olemme tulevaisuuden selkäranka. Emme me ole tulevaisuuden häntä missään mielessä. Kiitos. Kiitokset teille. Sitten edustaja Köytön Darling, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Nuorisotyöttömyys Euroopassa on pitkän aikavälin aika pommi. Se tekee hallaa sekä yritykselle että yhteiskunnalle tulevina vuonna. Nuorisotyöttömyyden <clears throat> kitkemiin sen juurineen tulisi olla kaiken teollisuuspolitiikkamme ytimessä, emmekä saa uhrata nuoria. Koillis-Englannissa meillä on korkeimmat nuorisotyöttömyysaste Englannissa ja siksi me olemme päteviä saamaan rahoitusta Euroopan unionilta. Tämä saattaa auttaa luomaan mahdollisuuksia nuorille ihmisille. Ja oppisopimuskoulutus, koulutus ja kouliminen ylipäänsä on kaikki hyvää, mutta me emme saa demonisoida nuoria. Nu, meidän pitää osoittaa sormellamme työpaikkojen puutetta, ei nuoria. Useinkaan kyse ei ole siitä, etteikö nuorilla olisi taitoja, vaan he ovat ikään kuin prekäärien tilapäisten työpaikkojen noidan kehässä. Erilaiset nollatuntisopimukset ja alhaiset, alhaiset palkat luovat uuden aikapommin. Meidän täytyy aktivoida työmarkkinat, jos me haluamme aktivoida nuoremme tulevaisuudessa. Kiitokset sitten edustaja Marias. Mm, kiitos. Kun Troikka aloitti säästötoimet, nuorten työttömyys nousi meille Euroopan korkeimmalle tasolle, siis Kreikassa. Ja nyt on paljon päteviä korkeasti koulutettuja, jotka eivät löydä töitä. Ja itse asiassa mehän me olemme maailman kymmenen älykkäimmän maan joukossa. Meillä on paljon luonnontieteissä älykkäitä opiskelijoita. Ja nuoret ovat nyt lähteneet ulkomaille, kuten esimerkiksi Saksaan josta, joista Saksa saa halpaa työvoimaa ilman koulutuspakkoa, koska ne ovat jo valmi, valmiiksi koulutettuja ihmisiä. Tätä aivovuotoa on nyt jatkunut jonkun aikaa näiden säästötoimien seurauksenakin ja meidän vaarautemme on ihmispääoma ja se lähtee maasta ulos. Seuraavaksi Jakutsits, olkaa hyvä. uh naglasiti... Kiitoksia puhemies. Haluaisin korostaa kumppanuuksien tarvetta. Meidän täytyy saada kumppanuuksia elinkeinoelämän ja koulutuslaitosten välillä. Erityisesti haluaisin korostaa matkailun roolia, koska nuoret ihmiset, vaikka eivät välttämättä omaisi korkeatasoisia taitoja, voivat löytää työpaikan tällä alalla. Syy siihen, että halusin käyttää puheenvuoron, on se, että haluan tähdentää kahta seikkaa. Ensinnäkin nuorten itse työllistyminen. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme motivoida nuoria ihmisiä aloittamaan oman liikeyrityksen. Toiseksi mikroluotot. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että että nuorillakin on mahdollisuus saada mikroluottoja. Nämä ovat kaksi seikkaa, jotka tulisi ottaa mukaan tähän mietintöön. Kiitokset sitten edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kyllä, kaikkihan ovat jo tämän todenneet nuorisotyöttömyys yli 30 prosenttia. Mitä ihmettä nuoret voivat enää odottaa Euroopan unionilta? Sen politiikka ja toimet juuri viime vuosina e, erityisesti e, näissä mm, ohjelmamaissa ovat johtaneet siihen, että nuoret ovat joutuneet lähtemään kotimaistaan muualle työn perässä ja mm, alhaiset palkat koko työmarkkina politiikkaa ja niin kutsuttu yksilön, yks, yksilöllisyyteen panostaminen ovat johtaneet tähän hyvin dramaattiseen tilanteeseen. Ja niin, niin, ja sitten liberaalit täällä vaativat yrittäjyyttä, ryhtykää yrittäjiksi kaikki tämä johtaa siihen, että ihmiset lähtevät muille maille. Kyllä tässä tarvitaan toisenlaista. Kiitokset ja sitten edustaja Soltes, olkaa hyvä. Puhemies, kiitoksia. Tämä aihe on herättänyt paljon huolta Euroopassa ennen kriisiä, kriisin aikana ja vielä tänäkin päivänä. Me olemme keskustelleet tämänkin parlamentin kaudella kovasti siitä, kuinka vaikeaa nuorten on löytää työpaikkoja. Tosiasiat puhuvat puolestaan. Nuoret eivät löydä työpaikkoja. Komissio ei välttämättä tee parastaan. Se kyllä korva merkitsee varoja, mutta ei se vielä riitä. Ne, nämä korvamerkityt rahat täytyy jollain tavalla muuttaa korkealaatuisiksi pitkäaikaisiksi työpaikoiksi me emme ole onnistuneet luomaan sellaisia ohjelmia, joilla onnistutaan leikkaamaan työttömyyttä. Ja kuten kollegat ovat sanoneet, niin tietyissä maissa on paljon prekäärejä työpaikkoja. Jopa 60 prosenttia ja vähintään 40 prosenttia joissain maissa ovat prekäärissä työssä. E, ja se johtaa siihen, että eivät perusta perheitä Kiitokset sitten edustaja Batten. Kiitos. Nuorisotyöttömyys on skandaalimaisen korkealla. Syynä ovat Euroopan yhtenäisvaluutta ja yritystoiminnan deregulaatio. Me emme ole eurossa, mutta silti meilläkin yritys, yrityksiä ylisäädellään keskustelin vähän aikaa sitten äh, nuoren englantilaisen kanssa Lontoossa. Hän teki pätkä töitä rakennustyömaalle ja hänen oli pakko näin tehdä tai muuten. Äh, jos hän ei tätä työtä tekisi, niin joku itä-eurooppalainen sen tekisi. Tätä tilannetta ei voida äh, korjata sillä, että monet joutuvat tekemään täysin aliarvoiseen palkkaan työtä. Ja meillä varmasti tulevassa kansanäänestyksessä tämä tulee näkymään. Gracias. Kiitokset ja komission jäsen. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. President, thank you. Kiitos puhemies. Ehkäpä voin aloittaa kiittämällä edustaja Plura hänen mietinnöstään. Me tiedämme, että nuorisotyöttömyys on yksi kaikkein merkittävimpiä haasteita täällä Euroopassa ja meidän on ehdottomasti nyt tilannetta parantaaksemme saatava nuorille sellaista osaamista ja mm, sellaisia taitoja, joita työnantajat kaipaavat. Näin täytyy viranomaisten koulujen työnantajien ja niin edelleen välille saada entistä parempaa yhteistyötä. Ajatellaan esimerkiksi työssäoppimista, harjoittelupaikkoja, oppisopimuspaikkoja. Nämä olisivat aivan keskeisiä ja voisivat johtaa parempaan työllistämiseen. Kun ajatellaan sitten koulun ulkopuolelta saatavia taitoja, niin vaikkapa nettiopetus, taikka sitten vapaaehtoistyö olisivat tälle erinomaisia lähteitä. Komissiohan tulee lokakuussa julkaisemaan arvionsa siitä, miten hyvin jäsenvaltiot ovat huolehtineet asioista ja nopeuttaakseen nuorisotyöttömyyden torjuntaa komissio on lisännyt nuorisotyöttömyysaloitteen rahoitusosuutta. Neuvosto ja parlamentti hyväksyivät tämän ja hyväksyivät myös ennakkomaksut jäsenvaltioille noin miljardin euron summa. Kertomuksessa puhutaan myös yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta, yrittäjyydestä sekä joustavuudesta. Nämä kaikki ovat sellaisia aloja, jotka komissio yhtä lailla haluaa nostaa esiin. Viime vuonna halusimme parantaa ammattikoulutuksen ja harjoittelupaikkojen välistä yhteyttä. Ja marraskuussahan me käynnistimme yritysten kanssa yhteistyöaloitteen Pact for Youth, ja se tulee tarjoamaan kymmeniä tuhansia kumppanuuksia ja sata tuhatta uutta mahdollisuutta nuorille laadukkaita harjoittelupaikkoja, harjoittelumahdollisuuksia ylipäätään ja myös työpaikkoja. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää Viime kesänä hän työnantajat lupasivat lisää 140 000 oppisopimuspaikkaa noissa keskusteluissa. Kollegani tulee vielä tämän vuoden mittaan julkaisemaan ähm, tällaisen äh, todellisen agendan, äh, jossa pyritään parantamaan tilannetta kaikkialla Euroopassa ja teidän mietintönne tulee helpottamaan meidän työtämme huomattavasti tällä alalla. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen. Ja näin tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna.